everyone. If you want to take your seats, then maybe we... Kaikki. Jos menette paikoillenne, niin sitten voimme ehkä aloitella, koska olemme jo 10 minuuttia jäljessä tämän iltapäivän aloitusajoista. Minä eh, teen tämän normaalin kokouksen aloitus eh, puheen tässä vähän myöhemmin ja aloitamme heti äh, kohdalla kolme esityslistassa nimittäin, tai ensimmäisellä asialla esityslistassa nimittäin äh, ekan ähm, johtajan äh, haastattelu, koska ähm, se on ollutkin meillä nyt tässä keskiössä. Ähm, Muistutan siitä, että hänet nimitetään hallintoneuvoston puolesta komission ehdotuksen pohjalta jo perustuen hakuun, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, muissa lehdissä ja internetsivuilla. Hänet nimetetään pätevyyden ja hallinnollisten kykyjen perusteella sekä sen perusteella, mitä kokemusta hänellä on kemian turvallisuus tietoisuudesta ja sääntelystä. Ja ennen kuin hänet nimitetään, hänet kutsutaan mahdollisimman pian puhumaan tänne parlamentin eteen ja siksi me olemme täällä tänään. Olemme täällä kuuntelemassa ehdokastamme herra Björn Garn Hansenia, joka on valittu valintaneuvoston puolesta 28.–29. syyskuuta. Hän on ollut yksikön päällikkö, joka on käsitellyt kestäviä kemikaaleja B-osastolla ympäristöpääosastossa komissiossa vuodesta 2012 hänet nimitetään viideksi vuodeksi. Ja nyt annan heti puheenvuoron herra Hansenille, että hän voi pitää alustuspuheenvuoronsa 10 minuutin ajan. Ja sitten Meillä on ensimmäinen kysymyskierros. Koordinaattorit saavat äh, viiden minuutin blokeissa esittää kysymyksensä ja sen jälkeen muut mepit kolmen minuutin äh, blokeissa ja sen jälkeen lopuksi vielä uusi puheenvuoro ehdokkaalta. Joten herra Hansen, odotamme kovasti teidän puheenvuoroanne ja en aio nyt ennakoida sitä, mutta eh, odotamme toivottavasti myös ehkä sitten lisäyhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Ron Parlamentin jäsentyvät naiset ja herrat. On hienoa olla täällä tänään pitämässä alustuspuheenvuoroni ja odottelin myöskin niin olla kysymyksiä, vastauksia ja keskustelua, että tulemme käymään. Ja tulevaisuudessa odotan myöskin hyvää yhteistyötä teidän kanssanne se nähtäväksi. Näin alkajaisiksi haluaisin sanoa muutaman sanan itsestäni. Sitten selitän hieman omaa motivaatiotani, miksi katson, että tämä on se työpaikka, johon haluan edettää mielelläni. Uskon, että minulla on riittävä pätemys sitä varten. Toivottavasti saan myöskin teidän luottamuksen ja sen osalta, että pystyn hoitamaan tämän tehtävän jälkikäteen erittäin hyvin. Olen tanskalainen, syntyperäisin, mutta olen asunut, elänyt eurooppalaista elämää vain 11 vuotta asuin Tanskassa, 13 vuotta Italiassa ja 30 vuotta, 13 vuotta Belgiassa ja 11 vuotta Yhdysvalloissa ja kaksi vuotta Saksassa, yhden vuoden Suomessa. Ja mikä tämä lasketaan yhteen, saatte suurin piirtein selkoa siitä, mitä vanha minä tällä hetkellä olen. Olen tiedemies koulutukseltani. Sain koulutukseni Yhdysvalloissa aina ylempään korkeakoulututkintoon saakka, milloin matematiikasta alempi, yliopitkä, yliopist, alempi yliopistotutkinto, mallinnus oli erityisalani, niin milloin myöskin tutkinto, kummakum laura tutkinto, taloustieteestä ja myöskin tutkinto matematiikasta ja sitten Eindhoven teknisestä yliopistosta, milloin myöskin matematiikan, matematiikan todennäköisyysteoriasta tohtorin väitöskirja, tohtorin tutkinto. Tämä akateemisesta urastani tämän jälkeen menin komission töihin. Olen toiminut siellä 26 vuotta jo, ja olen aina työskennellyt kemikaalien parissa puolet urastani. Tein työtä teknisen, tieteellisen työn parissa ja sitten myöhemmin poliittisella puolella. Ja tämä on se syy, miksi olen hakenut tätä työpaikkaa. Tämä, olen, tämä työ on minun intohimoni. Kyse on tieteen ja politiikan yhtymäpisteestä ja se suorastaan kiehtoo minua. Ja mitä kemikaaleihin tulee, en ole koskaan kyllästy kemikaaleihin. Joka päivä ikinen päivä on suuri haaste, joka päivä tulee uusia suuria ongelmia, joita onnistumme ratkaisemaan. Ja tämä jo sinänsä on erinomainen innoituksen lähde. Siksi on pysynyt työssäni. Komission koneistossa on pysynyt 26 vuotta ja tehnyt suurin piirtein työtä saman aiheen parissa koko ajan. Tämän innostuksen myötä haluan tämän työpaikan ja entä sitten pätevyyteni? Olen nähnyt poliittista puolta, teknistä puolta ja tieteellistä puolta. Minulla on kokemusta niistä kaikista. Toimin myöskin yhteisessä tutkimuskeskuksessa ja myöskin Brysselissä on toiminut ja ekan piirissä. Olen erittäin tietoinen siitä, kuinka tiede saadaan paketoitua sellaiseen muotoon, että politiikka saadaan toimimaan. Olen myöskin erittäin tietoinen siitä, kuinka tietä voidaan käyttää hyväksi, että saadaan politiikka toimimaan. Tämä on yksi niistä suurista avuista, jotka tuon mukanani viraston työhön. Olen tehnyt työtä eri tasoilla hyvin pitkälti EU-tasolla, mutta niin ikään on toiminut OECDn piirissä ja yhteisessä tutkimuskeskuksessa. Osallistuin lähinnä tekniseen työhön ja siellä OECDn työryhmissä olen myöskin ollut mukana laatimassa Tukholman yleissopimusta ja pohtinut ja laatinut kriteerit, jotka liittyvät organisiin ilmansaastuttajiin. Ja lisäksi Brysselistä käsiin olen tehnyt työtä toimimalla delegaation puheenjohtajana, joka on toiminut Rotterdamin, Tukholman ja Baselin yleissopimusten yhteydessä. Olen johtanut EUn valtuuskuntaa noissa neuvotteluissa. Olen varma, että näinä vuosina olen oppinut sekä tieni työni sisällön olen tehnyt työtä kirjoituspöydän takaa, mutta olen toiminut myöskin yksikön päällikkönä, joten ekassa en johtaisi pelkästään ihmisiä, mutta myöskin sisältöpuolen työtä. Tämä pätevyydestäni toivon, että sen valossa havaitsette, että minä pystyisin kyllä ottamaan vastaan sen haasteen, joka ekalla tulee olemaan seuraavien viiteen vuoden aikana. Kyse on eurooppalaisesta hankkeesta. Euroopalaiset hankkeet ovat täynnä mielenkiintoisia haasteita aina. Ja seuraavien viiden vuoden aikana niitä on ihan taatusti edessä. Eurooppa 2025 agenda, mihin Eurooppa on menossa, on yksi seikka. Toinen asia on Brexit. Ja lisäksi vielä täytyy varmistaa, että ekan valtaoikeudet ja se kompetenssi, jota ekan henkilöstöllä on ollut sen jälkeen, kun kemikaalialan lainsäädäntö on sovellettu kymmenen vuotta, että tämä kaikki saadaan optimaalisella tavalla käyttöön unionin tulevaisuutta silmällä pitäen. Tämä pätevyydestäni ja taustastani ja kyvystäni. Uskon, että tämä kaikki tulee olemaan hyödyksi sekä teille parlamentissa että myöskin komission kollegoille ja ennen muuta Ekalle ja sen henkilökunnalle on hyötyä, mikäli minut valitaan. haluan varmistaa, että EPAN, e EKAN valtuuksia käytetään optimaalisella tavalla hyväksi, mutta myöskin samalla parannetaan entisestäänkin kemiankalialan lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa kemikaalialan lainsäädännön täytäntöönpano EU-ssa. Uskoakseni en tässä yhteydessä halua sanoa enempää, koska aika on hupenemassa. Tosin en kyllä käyttänyt koko niin 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon, herra Hansen. Aloitan ensimmäisen kysymyskierroksen. Minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus ja minuutin lisäkysymys samasta aiheesta. Onko tämä selvää? Hyvä. Sitten aloitamme EPPn puolesta. Viisi, olkaa hyvä. Kiitoksia äh, puheenjohtaja, kiitoksia herra Hansen, että tänä iltapäivänä olette täällä. Koska minulla on vain vähän aikaa, niin haluan heti esittää kysymykseni. Ja haluaisin esittää kysymyksen liittyen biosidi asetukseen aihe, joka kovasti eka kiinnostaa. Voisitteko kertoa meille tarkemmin tätä menettelyä, miten tällainen aine hyväksytään Euroopan tasolla ja miten sitten kansallisella tasolla biosidituote hyväksytään. Minulle aina sanotaan, että tämä aiheuttaa suuria kustannuksia sekä hakeville yrityksille että asiakirjan laativille ja tämä erityisesti kun on kyse PK-yrityksistä aiheuttaa ongelmia. Miten aiotte asia käsitellä? Kiitoksia, herra Hansen. Äh, kiitos tästä äh, kysymyksestä. Äh, selitän ensin tämän biosidiasetuksen yleispiirteet, joka on hyvin samantyyppinen kuin torjunta-aineasetus, ja menen sitten yksityiskohtiin. Biosidit, siinä on kaksi porrasta. Ensin aktiivinen sen aineen tarvitaan hyväksyntä ähm, Tarvitaan yrityksiä, jotka antavat riittävät tiedot, jotta voidaan tehdä arviointi, joka, te, tekee äh, jäsenvaltio, esittelijä jäsenvaltio, joka siitä välittää tämän asiakirjan äh, virastolle, joka sitten biosidituotekomiteassa äh, tarkastellaan. Ja tarkastelun tulos on sitten se, että tämä aktiivinen aine voidaan joko luokitella hyväksyttäväksi tai ei hyväksyttäväksi. Eli täytyy olla sitten joku käyttötarkoitus, jossa voidaan osoittaa, että mm, tätä aktiivista ainetta voidaan käyttää turvallisesti. Eli yksi käyttötapa pitää olla turvallinen ja sitten aine voidaan luokitella hyväksyttäväksi aineeksi. Ja sitten me biosidi asetuksessa on ero torjunta-aineasetuksen, että on EU-hyväksyntämenettelyn mahdollisuus, mutta mahdollisuus myös viedä tämä yksittäisten jäsenvaltioiden kautta. Jos tätä mahdollisuutta ei ole tai se on käytetty, niin sitten on mahdollisuus selvittää eroja eri jäsenvaltioiden mm, hyväksyntien välillä tällaisen vastavuoroisen tunnistamisen menettelyn käyttä. Tämä oli menettelytapa. Te sanoitte, että ähm, tämä maksaa hyvin paljon ja pk-yrityksille on ollut vaikea täyttää näitä asetuksen vaatimuksia. Äh, kyllä, toisaalta näin on. Tässä on yritetty löytää tasapaino äh, tiedon tarpeen välille, jotta voidaan varmistaa ähm, ähm, vaarallisen aineen turvallisuus toisaalta meidän on varmistettava, että ei ole riittä, synny riittävästi taakkaa alan toimijoille. Tässä biosidiasetuksessa on määräyksiä, jonka avulla voidaan tietoja jakaa tällä tavoin vähentää kustannuksia. On Tietenkin kemikaalivirastolla itsellään on tärkeä rooli. Se antaa teknistä apua ja ohjausta yrityksille, jotta ne voisivat mahdollisimman helposti täyttää lainsäädännön velvoitteet. Kiitoksia. Tarvitsetteko lisäkysymyksen, herra Lins? Ette. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhuja, edustaja Dalli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Hansen. Tänä aamuna meillä oli täällä kuulemistilaisuus, kuten tiedätte ja tiedän, että avoimuus on yksi asioista, joka on teille tärkeää ja avoimuudesta haluaisin nytkin puhua. Uskon, että koko keskustelu nyt käydään glyfosaatin luokittelustakin vaikuttaa pitkällä tähtäimellä siihen, kuinka tämä toimii. Monet ihmiset uskovat, että koko prosessi kärsii avoimuuden puutteesta ja että EU-virastot olisivat voineet tehdä paljon enemmän. Yksi ongelma koskee sitä, että virastot riippuvat teollisuuden tekemistä tutkimuksista, niin kuin tänä aamunakin mainittiin. E- eka tutkimuksesta varten, tai eka varten tuo, teollisuus tutkimukset ja eka sitten vain nämä tarkastaa, kuinka aiotte tästä toimia, mikä on teidän kantanne tähän käytäntöön ja mitä te tuutte, teette eri tavalla kuin tähän mennessä on tehty. Kiitoksia, Rahansen. Thank you very much. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Totta, avoimuus on aivan keskeinen asia, erityisesti tieteellisille virastoille. Mitä enemmän avoimuutta on, sen parempi. Tämä on aivan keskeinen sääntö, jolla voidaan varmistaa se, että voidaan luottaa viraston työhön. Tarvitaan vain yksi ongelma, joka tekee selvää koko monien vuosien hyvästä työstä. Avoimuutta tarvitaan sekä menettelyn puolella että myös sen osalta, mitä päätetään ja miltä pohjalta päätökset tehdään. Se on tärkeää. Mutta tämä ei ole kysymyksen ydin kuitenkaan. kysymyksessänne keskittyitte siihen, pitäisikö viran, viraston itse tehdä nämä testaukset vai voi, pitäisikö sen luottaa teollisuuden tuottamaan tietoon tulevaisuuden tiestä? Minulta myös kysytään. Tämä sääntelyjärjestelmä, jolle koko kemikaalilainsäädäntö on rakentunut, rakentuu sille kokemukselle, että yleisesti ottaen teollisuus tekee hyvää työtä, kun se näitä testejä tekee. Näin on toimittu 40-50 vuotta alkaen tuosta vaarallisten aineiden direktiivistä vuodelta 1967. Tämä järjestelmä on toiminut hyvin, mutta tietenkin aina kun on tapauksia, kun tämä, ei, tämä malli ei ole toiminut ja tämä aamuinen kulmistelaisuus oli yksi panos tähän oppimiseen, niin tietenkin aiheuttaisin tosi katsoa tarkkaan, mitä on tehdä ja, ja ottaa oppia siitä, mitä on tapahtunut, on hyvin tärkeää seurata näitä keskusteluja. Näin tulemme virastossa tulevaisuudessa tekemään keskusteluita tässä talossa käydään ja muuallakin, niin että havaittaisiin, onko todella mahdollisesti tehty virheitä, onko ollut muutoksia tai puutteita, onko tietoja jätetty pois asiakirjoista, niin että voisimme reagoida tähän tilanteeseen. Mutta tähän mennessä järjestelmä on toiminut hyvin. Täällä on ihan hyvät tarkastukset ja voidaan saada kokonaiset tutkimukset käyttöön. Voidaan myös tehdä tarkastuksia laboratorioissa, joissa näitä tutkimuksia on tehty. Myös eka voi tätä pyytää, että kyllä tässä varmistusjärjestelmä on olemassa, mutta oppia on toki otettava tulevaisuuden osalta tämä ei ole oikeastaan ekan käsissä, vaan komission käsissä pikemminkin. Ja mikäli muutoksia tarvitaan, niin toki tämä kuuluu myös lainsäätäjille sen osalta, onko tämä nykyjärjestelmä sellainen, jota pitäisi muuttaa. REACH-arviointi selkeästi paneutuu eh, datan keräämisen tehokkuuteen REACHin osalta. Olen varma, että sen jälkeen kun komissio on saanut meidän viestimme tästä, niin niin tätä voidaan parata. On the same question? A short one. Lisäkysymys. See a role for ECA which would... Näettekö että ECAlla voisi olla laajempi rooli? Että se voisi tilata riippumattomia tutkimuksia, mikäli riittävä tukea ole, eli mikäli riittävästi budjettia esimerkiksi saadaan käyttöön. Uh, en usko, että on mitään tieteellisiä esteitä toimia näin. Tämä on pikemminkin hallinnollinen kysymys pitäisi varmistaa, että virasto pystyy tämän tekemään. No se edellyttää, että varainhoitoasetusta kunnioitetaan, mutta muuten, muuten en usko, että tässä on suurempia ongelmia. No tietenkin henkilökunta on asia, jota on tarkasteltava tässä kohtaa, mutta Vastaan näin, koska Yhdysvalloissa on kansallinen testausohjelma, joka on toiminut vuosia tällä tavalla – ja minulla on kyllä käsityksiä siitä, miten tuo järjestelmä toimii. Ja siellä tutkijat tekevät työn, jota Eka tekee tämän, tänä päivänä. Jos tällainen tehtävä Ekalle annetaan, niin kyllä Eka siitä suoriutuu. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Girling. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Ensinnäkin tervetuloa. Hienoa, että olette täällä tänään. Voisin kysyä hieman Brexitistä. Hienoa, että te, te olette avanneet uuden portaalin verkkosivuun, jotta voitaisiin arvioida Brexitin vaikutuksia ihmisiin ja yrityksiin. Minua huolestuttaa erityisestikin vuoden 2018 ja Reachin osalta. Hyvin monia kysymyksiä on tullut yhdistyneen kuningaskunnan yrityksiltä tämän tiimoilta yrityksen haluavat tietää, että mikäli ne eivät ole päässeet REACHin tavoitteisiin, pitääkö niiden päästä siihen. Ja ne yritykset, jotka noudattavat jo REACHia, haluavat tietää, mitä pitkäaikavälin vaikutuksia tästä Brexitistä on. En usko, että voitte välttämättä vastata nyt ihan syöllisesti tähän kysymykseen. Haluaisin tietää, mitä suunnitelmia uutena pääjohtajana ottaisitte käyttöön pyrkiäkseni auttamaan niitä yrityksiä, jotka ovat varmistaa, että mitä tahansa poliittisia sopimuksia tehdäänkin, että eka mahdollisesti jatkossakin voi saada maksuja perittyä. Tämä saattaa olla hyväkin tilaisuus ekalle. Haluaisin kuulla, mikä teidän suunnitelmanne tämän varalta on. Yes, thank you very much. Kiitos, herra Hansen. Um, Kiitos tästä kysymyksestä. Eka ja Brexit. Eka on tässä siinä tilanteessa, että joutuu pistämään täytäntöön päätöksiä, joita Brysselissä tehdään. Brysselissä tehdään päätöksiä ja sitten seuraavan päivänä ekan odotetaan pistävän tämän kaiken täytäntöön. Tämä useinkaan ei toimi. Ekan täytyy toimia silti ennakoivasti ja pyrkiä ymmärtämään, mitä tapahtuu. Näin nähdään myöskin tuolta verkkosivulta. Siinä on julkaistu kysymyksiä ja vastauksia ekan sivulla. Ja siellä kysellään tästä avioerosta. Emme millään tavalla arvioi sitä, mitä minkälainen tuleva suhde tulee olemaan, mutta me vastaamme kysymykseen, mitä avioiden yhteydessä mahdollisesti tapahtuu. Eka on jo ryhtynyt tällaisen ennakoivaan työhön, koska sitten liikennelämän toimijat pikkuhiljaa alkavat ymmärtää, mihin toimiin niiden täytyy ryhtyä, tai ainakin valmistautua. Mitä ekan sitten pitäisi tehdä? Ja mitä minä taatusti tulen tekemään, on se, että minä tulen huolellisesti seuraamaan näitä neuvotteluita pää, komission pääosastojen mukaan ottana Grow-pääosaston, mutta myöskin terveyspääosaston ja ympäristöpääosaston kanssa pidän läheistä yhteystä tietääkseni, mihin suuntaan neuvottelut ovat menossa, nähdäkseni, onko jotakin, mitä voitaisiin pistää täytäntöön jo varhaisemmassa vaiheessa, koska tietystikin sitten, kun sopimus on syntynyt, kaikki, varsinkin liike-elämän toimijat sekä EUn puolella että Yhdysvallan kuningaskunnassa odottavat vastauksia. Tämä on yksi niistä asioista, jota täytyy huolella seurata. Lisäkysymys, edustaja Görling. Ihan lyhyesti vain. Ei mitään, odota mitään poliittista vastuutta, vastausta, vaan kun mikä tarkasteleekaan rakenteita, pystyykö eka toimia niin, että se mahdollisesti voi tarjota yhdistyneen kuningaskunnalle käytännössä jonkinlaista toissijaista jäsenyyttä niin, että voitaisiin jatkaa saman tapaan kuin nytkin, mutta kuitenkin olisi erilainen rakenne esimerkiksi maksujen osalta käytössä. Teillä on suhteita etämaihin esimerkiksi. Voisitteko kuvitella, että olisi mitään esteitä, rakenteellisia esteitä tälle sen sijaan, että olisi poliittisia esteitä? Kiitoksia implement what's decided here. Tietystikin eikä tule pistämään täytäntöön sitä, mitä Brysselistä käsin päätetään. Mitä suhteeseen tulee Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan välillä ongelmia syntyy, mikäli Yhdistyneen kuningaskunta jollakin tapaa jatkossakin haluaa noudattaa riitsiä. Mikäli osana sopimusta, joka liittyy tulevaan suhteeseen, on se, että yhdistynyt kuningaskunta esimerkiksi pistää täytäntöön Reachia ja tuossa sopimuksessa ekalle määritellään oma roolinsa, niin silloin ja, ja että rahoitus varmistetaan, enää mitään syytä sille, miksi eka ei näin toimisi. Selvästikin on lukuisia teknisiä kysymyksiä, mutta myöskin juridisia kysymyksiä, jotka täytyy vielä selvittää ennen kuin eka voi äh, tavalla toimia. Mutta en usko, että mitään esteitä olisi sille. Neuvottelujen yhteydessä, kun puhutaan tulevista suhteesta, tämä ö, asia tullaan ratkaisemaan ja ilmeillä olemme tässä avunantajan roolissa, neuvontaassa roolissa. Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaja Gerbrandi. Ai, hän ei ole täällä. Edustaja Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Thanks and good to see you here. Kiitoksia, onpa hyvä nähdä teidät täällä. Minulla on aivan lyhyt Lyhyt kysymys. Kuinka EKA valtuuksiensa kautta voisi edistää jouhevampaa siirtymistä kiertotalouteen? Hansen. Hansen. The smooth transition to... Jouheva siirtyminen kiertotalouteen – koskee sitä, että olisi ensin määriteltävä, millaista kiertotaloutta haluamme. Sitten kun se on määritelty, eka voi asemoitua varmistaakseen jouhevan siirtymisen tietenkin kiertotaloudessa, kun sitä katsotaan kemikaalien näkökulmasta, niin on otettava huomioon nämä materiaalit, joilla on arvoa ja joita on syytä kiertää. ja sitten nämä kemikaalit, joita se sisältävät, jotka ovat vaarallisia – ja näin ollen on näyttöä, että me emme halua näitä kemikaaleja mukaan. Tasapainon löytäminen näiden kahden välillä on se toimintapoliittinen kysymys, jota on pohdittava. No, kuinka sitten tämä meneekään, niin eka joka tapauksessa voi antaa teknistä apua niin, että voidaan ymmärtää, missä kemikaaleja käytetään, missä ne palaavat takaisin talouteen kierrätyksen kautta. Tehän näette, että kemikaalitasolla ja myös tuotteen tasolla, esimerkiksi lupajärjestelmän kautta, näin voidaan tehdä. Eka voi siis Eka on kerännyt aika paljon teknistä tietoa siitä, missä kemikaalit liikkuvat taloudessa ja näin ollen myös kiertotaloudessa. Kiertotalous sinänsä on hyvin pitkän aikavälin hanke. Eka selkeästi voi ainakin parantaa tietopohjansa kemikaaleista mahdollistaakseen tuotekehityksen ja kemikaalien kehittelyn kiertotaloutta varten niin, että vähennettäisiin vaarallisten aineiden käyttöä, ainakin niiden, joista on huolta. Ekalla on siis kaksinkertainen rooli. Ensinnäkin se, että tuetaan ja autetaan ymmärtämään kemikaalien vaarallisia ominaisuuksia, että voidaan varmistaa, että käytämme vain niitä kemikaaleja, joissa tämä kierto on toivottavaa. Ja toisaalta, että ymmärrettäisiin materiaalien ja huolestettavien kemikaalien käyttö materiaaleissa, että se ymmärrettäisiin hyvin. Lisäkysymys? Oh, Voisin vielä jatkaa ja kysyä mikä nähdäksenne on suurin vaikeus tässä siirtymisessä kiertotalouteen henkilökohtaisesti myöskin? I think from a, a te- Teknisestä, tieteellisestä vinkkelistä katsottuna kaikkein haastavin asia koskee juuri sitä, että päätetään, tai annetaan tästä esimerkki, ehkä se on, ehkä se on helpompi kuin kysyä teoreettisella tasolla. On siis tehtävä päätös, haluammeko täsmälleen samat standardit kierrätetylle materiaalille kuin mitä meillä on neitseelliselle primäärimateriaalille oma, olemassa vai hyväksymmekö poikkeuksia niin, että esimerkiksi kiertomateriaalissa voi olla suurimpia pitoisuuksia vaarallisia aineita Esimerkiksi Ritsin alla olemme keskustelleet kadmiumista PVC-ikkunakehyksissä. Meillä on täällä rajoituksia, jossa kadmiumia voi olla enemmän silloin, kun PVC on kierrätettyä kuin silloin, kun PVC on primääri materiaali. Tämä on yksi esimerkki. Onko tämä sen tyyppinen tilanne, jonka haluamme toteutuvan vai eikö? Thank you very much. Next speaker is... Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja on herra Hoisling. Niin, herra Hansen, kiitoksia, että tulitte tänne. Minulla on kysymys REACHista, koska REACH alkaa R-sanalla, rekisteröinti, aineiden rekisteröinti, ja siitähän se lähtee, ja siitä äh, syntyy myös paljon ongelmia. Yli äh, kymmenen vuotta on ollut REACHia, mutta vieläkin 60 prosenttia tutkituista rekisteröintiasiakirjasta eivät vasta lain vaatimuksia ja REACH joko onnistuu tai epäonnistuu, jos rekisteröintiasiakirja on kunnollinen. Miten varmistatte, että jatkossa rekisteröintiasiakirjat vastaavat määräyksiä? Ja tärkeää REACHissa on suojata ympäristöä vaarallisilta aineilta, mutta REACHin rajoitusmenettely ei paljonkaan tuloksia tuo, vaikka samanaikaisesti EKA antaa lupia hyvin huolestuttaville aineille tutkimatta eh, hyviä vaihtoehtoisia aineita. Miten varmistatte, että luvanvaraistamis- ja rajoittamismenettelyt toimivat paremmin, että vaarallisia aineita korvataan nopeammin ja että eh, meidät suojataan myös vaarallisten aineiden tuonnilta kolmansista maista? Kiitoksia, herra Hansen. Kiitos oikein paljon. Tämähän kysymykseen voidaan vastata käsittelemällä kahta asiaa tai työstämällä kahta osa-aluetta. Ehkä tämä on oikea tapa muotoilla asia mutta ennen kuin menee siihen, niin minun pitäisi sanoa tai haluaisin sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden ajan Eka on käyttänyt hyvin paljon työtä siihen, että REACH todella saadaan jaloilleen ja käyntiin ja toimimaan. Ja kyllä voin jakaa tämän valiokunnan näkemykseen Ransertin kyvyistä ja siitä, että on saatu eka pystyyn ja toimimaan ja tuottamaan ihan merkittävästi. Toinen vaihe, joka liittyy tähän teidän kysymykseen, miten saadaan aikaan tehokkuutta, jotta voidaan varmistaa tai lisätä ähm, ähm, tulosta, mutta myös sitä työtä, mitä ekassa tehdään. Ja kaksi eri tapaa tarkastella asiaa. Yksi on se, että kymmenen vuoden REACHin täytäntöönpanon jälkeen kaan on alkanut syntyä sellaista yleistä asiantuntevuutta ja tietoa kemikaaleista. Se menee pidemmälle kuin joku yksittäinen kemiallinen aine tai päätöksenteko. Tämä on pätevyyttä kemikaaleista ja sitä pitäisi käyttää kaikilla eri osa-alueilla. Oli kyse sitten rekisteröinnistä, arvioinneista, rajoituksista, luvanvaraistamisesta, joka sitten mahdollistaisi nopeamman päätöksenteon. Sitten toisaalta on yleistä tehokkuutta, jota voidaan lisätä ja tämä on tärkeä keskustelu komiteoiden ja henkilökunnan kanssa. Joka kerta, kun tekee päätöksen, niin siitä voi jotain oppia. Ja kymmenen vuoden kuluttua on hyvä hetki istahtaa ja pohtia tätä sisällä valiokunnan, viraston sisällä ja myöskin valiokunnan kanssa. Ja voidaan katsoa sitä, miten tämä voidaan tehdä. Ja käytän nyt 20 sekuntia tähän pyydän anteeksi. Eli e, tämä on juuri sitä, mitä siirryttiin entisestä kemikaalilainsäädännöstä REACHin. E, Tutkiskelimme vähän tilannetta ja mietimme, että mikä toimii hyvin ja mitä voimme parantaa. Ja e, sitten kun REACH on ollut voimassa kymmenen vuotta, niin komissiohan tekee tätä arviointia, mutta ekakin voi tehdä tämän tieteellisemmällä ja teknisemmällä tasolla, jotta voitaisiin parantaa prosesseja, nopeuttaa niitä ja tehdä niistä parempia kansalaisia. Kiitoksia. Lisäkysymys. Kysymyksenä, kuuluuko tämä teidän prioriteetteihin, tai mitkä ovat teidän kolme tärkeintä prioriteettianne? No niin, eh, niitä on monta. Eh, yksi on lisätä tehokkuutta virastossa, eh, ei vain siksi, että voidaan varmistaa neljän kohdan viiden säädöksen täytäntöönpano, vaan myös osoittaaksemme, että eka on hyvä paikka tulevalle kemikaalilainsäädännölle myös. Mutta tietenkin tehokkuus on erittäin tärkeä. Se on erittäin tärkeä prioriteetti. Toinen tärkeä prioriteetti on se, että varmistetaan, että eka viiden vuoden kuluttua on virasto, jota käytetään vielä paremmin, että siitä tulee tällainen kemikaalikompetenssin virasto täällä EU:ssa. Kiitoksia. Tähän päättyy koordinaattoreiden kierros. Ja sitten menemme seuraavaan kysymyskierrokseen. Minulla ei ole kovinkaan pitkää puhujalistaa, eli jos joku haluaa vielä puheenvuoro, niin ilmoittakaa meille. Ensimmäinen listalla on edustaja Kadenbach. Ja ein herzliches Dankeschön für... Lämpimät kiitokset siitä, että tulitte paikalle ja olette valmis vastaamaan kysymyksiin. Oikeastaan vastasitte jo joinkin kysymyksiin, jotka minäkin olen saanut esittää, joten kenties kaksi pientä kommenttia vain omalta osaltani. Kysymykseni kuuluu, miten te henkilöstö suhtaudutte Euroopan parlamentin mietintöön, joka liittyy viraston vastuuvapauteen? Envi-valiokunta on intensiivisesti keskustellut asiasta ja tietysti myöskin talousarvion valvontavaliokunta ja lukuisia kannanottoja on jo kuultu sen osalta, miten asia muotoutuu ja miten vakavasti tämä otetaan. Nyt on vasta kyse ensimmäisestä vaiheesta, eli nyt ollaan pohtimassa indikaattoreita viraston toimivuuden tai vaikuttavuuden mittamiseksi. Missä te näette mahdollisuuksia tai minkälaisen tehtävän ekalla näette, kun se antaa neuvoja ja antaa tukea silloin kun on kyse kiertotaloudesta. Tässä ajattelen lähinnä kemikaaleja. Tuliko kiertotalous äh, askarruttamaan teitä jollakin tapaa? Herra Hansen. Kiitoksia paljon. Tässä on kaksi hyvinkin erityyppistä kysymystä. Tietystikin vastaus on kyllä, niin kuin varmaan arvasittekin. Minä otan tämän erittäin vakavasti sen johtopäätöksen, joka budjettisyklin osalta tehdään. Olin ekan johtokunnan jäsen ja edustan sillä, edustin sillä ympäristöpääosastoa puolitoista vuotta sitten tai puolitoista vuoden ajan. Ja koko urani ajan olen toiminut Brysselistä käsin, myöskin muutoin luottamushenkilöä tässä suhteessa. Tässä valossa olen seurannut budjettisykliä ja siten, miten se on toiminut ekan puolella. Tilanne on ollut siellä erittäin tyydyttävä. Ja minkä johtopäätöksen sitten keskustelut tuottava, että se tullaan ottamaan huomioon johtokunnassa ja se, mitä sihteeristö sitten ehdottaakin toimenpiteiksi tai mitä sihteeristö ehdottaa reaktiona kritiikkiin, jota esitetään tai huomautuksia, joka esitetään suunnittelu- ja raportointi työryhmässä johtokunnassa. Tästä varmaan tullaan keskustelemaan. Historia on osoittanut viimeisten kymmenen vuoden aikana, että jatkuva, jatkuen parannusten sykli ja se, että johtokunta ottaa asiat omakseen, on todellakin toiminnotto, koska budjetti, budjettivalvontavaliokunnan kritiikki on muuttunut yhä vähäisemmäksi. Ja sitten sitten kysymys kiertotaloudesta. Voin vain jatkaa sitä, mitä sanoin aiemminkin. Ekan tehtävän on auttaa Euroopan toimielimiä pistämään täytäntöön kiertotalouspakettia millä tahansa tavalla siitä päätetäänkin. Eka pistää sitä täytäntöön. Ekalla on toimivaltaa, koska se ymmärtää kemikaalinen toksisuuden, mutta se myöskin voi seurata kemikaalin käyttöä koko se niiden elinkaaren ajan mukaan luettuna talteenotto ja hyödynt- uudelleen hyödyntäminen. Meillä on oma roolimme, riippumatta siitä, mihin suuntaan poliittisesti halutaan viedä kiertotalousasiaa. Mennäänpä sitten siihen suuntaan, että kiertetty materiaali asetetaan samana arvoiseksi kuin primääri materiaali, neitselle Ja sitten sallitaan joitakin poikkeuksia tällaiselle sekundaarimateriaalille. Kiitoksia. Edustaja Häytämä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset uh, Hansen läsnäolostanne. Ensinnäkin henkilökohtainen asia sitten kysymys. Meidän olisi ymmärrettävä, kuinka tärkeää meille on tällainen ekan kaltainen instituutio. Teidän tehtävänä on arvioida kaikki kemiakaalit, joita EU-ssa käytetään – arvioida, onko niillä tiettyjä ominaisuuksia vai ei. Meidän pitäisi olla erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että meillä on tällainen elin, joka käyttää parhaita asiantuntijoita tieteellisellä tavalla näiden kemikaalien arvioimisessa. Emmekä joudu tilanteeseen, jossa meillä oli käytäisiin poliittista keskustelua näistä asioista. Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia niin, että me palaisi tuohon tilanteeseen. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy siihen, mitä Dali sanoi täällä aikaisemmin avoimuudesta Tietenkin me, meillä pitää olla luotettava EKA ja riskinarviointikomitea on erityisen tärkeä, mutta toisaalta näillä pitää olla mahdollisuudet toimia. Voisitteko kertoa hieman siitä, millaista rahoitusta saatte liittyen myös myöhemmässä vaiheessa Brexitin. Onko teillä sellainen vaikutelma, että rahoitus on riittävä myös tulevaisuudessa ja kuinka voidaan varmistaa, että tämä on tilanne? Ja mikä on teidän roolinne tässä? Kiitoksia. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Niin tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin kaksi yleisempää rahoituskysymystä ja ekan työn varmistaminen jatkossa ja sitten nämä mahdolliset lisäkustannukset liittyen Brexitiin. Minun tärkein roolini on varmistaa se, että rahoitus on riittävä tai ainakin rahoitustarpeet tehdään komissiolle tiettäväksi johtokunnan kautta vuotuisessa budjettikierrossa. Tämän lisäksi tehtäväni on katsoa pitkän ajan perspektiivejä ja pohtia, mitä EK voi tehdä, millä tavalla se voi auttaa EU-ta kemikaalialalla ja näin varmistaa myös eh, henkilökunnan riittävyyden ekassa ja tässä varmastikin potentiaali on merkittävästi, mikäli poliittista tahtoa vain löytyy, niin että voitaisiin käyttää ekan henkilökunnan pätevyyttä, jota se on rakentanut viimeiset kymmenen vuotta, niin että voidaan vielä tehokkaammin ja paremmin hoitaa kemikaalihallintoa näiden eri välineiden kautta, jota EKA on täytäntöönpannut tähän asti. Mitä tulee Brexitin kustannuksiin taas, no Brysselin perspektiivistä voin vastata, että no ei se varmaankaan ole kovin paljon, mutta eh, tämän, eh, tämän sanon, sanon puhumatta virastoille. Uskon, että tämä on paljon monimutkaisempi asia kuin mikä Brysselin vinkkelistä voisi näyttää olevan, joten en voi va- välittömästi vastata. Varmasti tämän asioita on tutkittava Tämä ei luultavasti ole ainoastaan sellainen asia, että, että ei ehkä sopimusta saada. Tämähän on helpoin vastaus äh, olettaa, että mitään uutta sopimusta ei ole ja tässä on vain selkeä ero. Mutta ei tämä oikeastaan ole, ole toimi niin, että nyt vain tuo yhdistämisen kuningaskuntaan menevä kaapeli katkaistaan, vaan kyllä tähän varmasti muitakin asioita liittyy niin, että saadaan saadaan yhdistymiskuningaskunnat tästä erotettua hyvässä järjestyksessä, mutta tämä varmasti näitä kustannuksia on arvioitava. Edustaja Daas. En arvannut, että minun vuoreen tulisi näin pian. Kiitoksia. Kiitos siitä, että vastasitte kysymyksiin niin nopeasti. Pahoin, että tulee toinen kysymys Brexitistä, mutta se tietenkin kiinnostaa minua kovasti. Me olemme nyt vaiheessa, jossa meidän on mentävä eteenpäin, jos olosuhteet ja poliittiset e-, egot kotipuolessa sen mahdollistavat. Eräs asia, joka minua erityisesti yllätti, kun puhuin e, sidosryhmien kanssa, oli se, että kaikilla aloilla haluavat konvergenssia Euroopan unionin kanssa. No, se on erittäin tärkeää niille markkinoille, joilla he toimivat. Tiedän, että teidän on annettava diplomaattinen vastaus, mutta mikä vaikutus olisi kaupalle eh, yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin välillä, jos eh, yhdistynyt kuningaskunta hyväksyisi omat eh, sääntelykehyksensä kemikaalilainsäädännön alalla, koska tämä on Brexitin kannattajien tavoite ja olisi hyvä saada tietää jotain konkreettista tietoa siitä, että millainen vaikutus kauppaan tällä tulee olemaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Jos katsomme sitä, ei, pieni hetke, minun pitäisi astua askel taaksepäin. Reach Richissä kustannukset tulevat ensin ja hyödyt myöhemmin. On selvä rekisteröintikustannus, äh, kemikaalin testauskustannus, äh, tietojen jakokustannukset kaikkien saman aineen tuottajien välillä. Äh, Riskinanalyysellä on kustannuksensa ja riskinhallintatoimenpiteillä on kustannuksensa, että varmistetaan, että aine on ha- turvassa tässä äh, ketjussa. Kaikki hyödyt tulevat myöhemmin, ja tämä nyt on ikään kuin kysymys ja vastaus tähän 2018 määräaikaan. Kaikki yhdistyneet kuningaskunnan äh, yritykset, jotka eh, noudattavat lakia, eh, niillä on nuo kustannukset eh, vuonna 2018 keväälle asti ja edut tulevat myöhemmin. Ja homogeeneilla markkinoilla ne, jotka toimivat hyvin, saavat sitten palkintonsa. Tietenkin, jos syntyy tällainen selvä linjainen ero eikä mitään sopimusta jälkeenpäin, niin sitten hyödyt, ainakaan hyödyt EU 27 eivät toteudu. Jos katsotte, mitkä yritykset löytyvät yhdistyneessä kuningaskunnasta, niin siellä on hyvin paljon näitä tuojia, tuontiyrityksiä ja ainoastaan edustusyrityksiä, jotka siis todennäköisesti tuovat 27 jäsenvaltion satamiin, mutta jotka edustavat näitä kemikaaleja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nämä yritykset ovat varsin liikkuvia, ne ovat tehneet investoinnin ja tietenkin jos ne haluavat hyötyä siitä, niin saattavat siirtyä pois. Sitten on yhdistyneen kuningaskunnan tuottajia. Kyllä, näitä tuottajia on merkittävä määrä ja tietenkin jos yhteisymmärrykseen yhdistyneen kuningaskunnan ja EU välillä ei päästä, niin sitten VT on saanut soveltuvat ja silloin nämä yritykset ovat vähemmän kilpailukykyisiä EU-markkinoilla sen jälkeen, kun ne ovat tämän investoinnin jo tehneet. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Kiitoksia ja tervetuloa tänne. Olen pahoillani sitä, että ei tällainen jäsen ja paikalla keskustelimme tänä aamuna juuri kolme ja puoli tuntia glyfosaatista, joten ei varmaankaan ole kovin terveellistä jäsenille keskustella tästä näin kauan näyttää siltä, että sosialistit pärjäävät paremmin glyfosaattialtistusten kanssa kuin muut tässä parlamentissa. Kysymykseni on sama suuntainen kuin Julin ja Sebsin, Sebin kysymykset Brexitistä brittimeppinä. Tutkijana spekulointi ei varmaankaan ole teille kovin mieluisa tehtävä, mutta en nyt haluaisi saada tästä mitään uutta tarinaa esille tieten tahtoen, mutta mikä olisi pahin skenaario Brexitin osalta teidän nähdäksenne? Jos voidaan kuvitella, mikä olisi pahin skenaario, niin ehkä voimme tehdä jotain, jolla välttää se. Thank you. The yeah, worst scenarios. Niin, pahin skenaario. No, äärimmäinen tilanne, jonka nyt voin kuvitella tässä suoralta kädeltä tulisi ero ilman mitään sopimusta siitä, kuinka yhdistyneen kuningaskunnan yritykset voivat säilyttää investointinsa EUn 27 jäsenvaltiossa. Ongelmat olisivat EUn yhtiöille – silloin kun ei ole näitä yhti- euro- brittiyhtiöitä, jotka ovat päättäneet siirtyä eu valtioihin tai perustaa tytäryhtiöitä, niin näillä eu yhtiöillä olisi tässä tilanteessa pulaa tiedosta ja äh, tietääkseni aika monet äh, yhdistyneen kuningaskunnan yhtiöt saattaisivat tänne asettua. Pikemminkin tämä olisi siis ehkä toisinpäin. Voi olla, että EU27 data ei enää olisi käytettävissä UK-teollisuudelle ja viranomaisille. No, tämä olisi joka tapauksessa tällainen ääritilanne, jossa olisi eh, tapahtunut ero ilman mitään sovittelua. Uh, so, um... Kiitoksia. Edustaja Grostet. Je, je, je suis désolé. Kiitoksia, olen pahoillani, että tulin myöhässä paikalle. Olin toisessa kokouksessa saman aikaan. Ja nyt kun kuulin, mitä te sanoitte, ja kuulin myöskin erittäin hyvät kysymykset, jotka kollegat esittivät Brexitin seuraamuksista, mikä tulee kova Brexitti, niin juuri tähän hengenvetoon toteaisin, että tiedän kyllä hyvin, mikä teillä on, mutta en ole samaa mieltä siitä, että mikäli varaudutaan kovaan Brexittiin, niin voisi kuvitella, että siinä tapauksessa yhdyskunnan reaktio olisi, että, että vähät välitetään EU-sta ja ryhdytään toimiin, jotta saadaan houkuteltua investointeja ja sitten brittiyritykset. Tässä tapauksessa saattavat sanoa, että ei se haittaa. Nyt ei tarvitse enää kunnioittaa eurooppalaisia normeja ja sitten voidaan käydä kauppaa uudella tapaa. Tämä on myöskin vaara. Tämä on vaara, koska Tämä kaikki saattaa johtaa siihen, että pikkuhiljaa Yhdysvaltain kuningaskunnassa tulee lama ja toisaalta sitten käännytään Yhdysvaltain suuntaan ja etsitään uusia kumppaneita. Ja lama Yhdysvaltain kuningaskunnassa tarkoittaisi lama myöskin Euroopan unionissa. Seuraamukset minun nähdäkseni nähtäisiin kummallakin puolella. Tämä minun mielestäni osoittaa, että ei kenenkään intresseissä ole se, että syntyisi kova breksitti. Mitä sitten yritykset tekevät tässä tapauksessa, kun on kyse kemian alasta? Silloin ei välttämättä tarvitse enää kunnioittaa niitä velvoitteita EUn puolella on. Niitä velvoitteita, jotka sitovat meitä. Tämä on ongelma. Ilmeisesti tämä ainakin näyttää ongelmalta, koska mikäli otetaan takapakkia, niin näin on. Mikä teidän näppituntemme tähän on? asiat esitetään, mikä nyt ymmärrän. Minä ymmärrän kyllä, mitä te ajatte takaa, mutta se, mitä me on tehty REACHin kautta esimerkiksi, on erittäin merkittävä edistystä, kun on kyse ympäristönsuojelusta ja terveydensuojelusta. Mutta tämä on hintansa. Ja hyötyä tulee sitten myöhemmin, kyllä, kyllä. Mutta mikäli sitten ei tarvitsekaan aina kunnioittaa sääntöjä, sitten ryhdytään sellaisiin taloudellisiin toimiin, jotka tekevät vaikeaksi kilpailla, pärjätä kilpailussa, niin minkälaisen, minä olen suurestunut tämän asian suuresti. Miten te voitte vastata tähän huoleeni? Herra Hansen, kiitoksia paljon. Vastaan tähän kysymykseen osittain, koska tämä meni aika pitkälti minun nykyisten valtuus, valtuuksieni ulkopuolelle, mutta myöskin uuden tehtäväni ulkopuolelle, kun pohditaan sitä, mitä Yhdysvallan kuningaskunta tulee tekemään saada, saadakseen kilpailuetua. Tämä ei kuulu minun nykyiseen toimenkuvani vastata tähän kysymykseen. Mutta voin kyllä osittain vastata ja hieman toistaa sitä, mitä sanoin aiemminkin. Yhtyneen kuningaskunnan yritykset ovat tehneet investointeja Olet rekisteröityneet ja jakaneet tietoa ja saaneet itse pääsyn tietoon, olet tehnyt riskiarviointeja ja pistäneet täytäntöön riskinhallintatoimia varmistaakseen turvallisen aineiden valmistamisen ja käytön. Nuo investoinnit eivät ole pelkästään investointeja ympäristöön ja terveyteen, vaan myöskin investointeja, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn ja innovaatioihin toimitusketjun eri osissa ja koko mantereella, koko Euroopassa yleisesti ottaen. Joten kyse ei pelkästään investoinnista ympäristöön ja terveyteen, vaan pääasiassa näin on, mutta tällä kaikilla on kerrannusvaikutuksia. Pitkällä aikavälillä tästä tulee todellakin hyötyä. Mitä tahansa yhdistynyt kuningaskunta sitten päättääkin, minkä se järjestämisen sitten pistääkin täytäntöön, mist, milloin, mist, mistä tahansa syystä sitten niin se tekeekin, riippuen neuvottelun tuloksesta. Tosiasia on ja pysyy. Investointia on tehty etukäteen todellisuutta silmällä pitäen, huolimatta siitä, minkälaisen sääntöjärjestelmän yhdistyskunta valitseekin. Riitsin vaihtomuksiin on vastattu silläkin, kun on kyse ensi vuodesta astuvan silloinkin, kun se säästökasvu ensi vuonna käytäntöön koskee koske yli tonnin painoisia myrkkyeriä. Kiitoksia. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin tähän päättyy meidän kysymyskierroksemme ja sitten jos haluatte pitää puheenvuoron kuulemisen lopuksi. Eh, kiitoksia oikein paljon. Eh, pidän ihan lyhyen puheenvuoroni. Osa minusta oli oikein iloinen, että ei täällä ollut enempää mepeä, joten minun grillaukseni eh, ei kestänyt niin kauan. Mutta toivon, että alkupuheenvuoroni kysymysten ja vastausten kautta näette edessänne henkilö, joka on hyvin sitoutunut eh, tekemään työtä kemikaalialalla, eh, on pätevä ja todella kovasti odottaa mm, yhteistyötä teidän kanssanne seuraavan viiden vuoden aikana. Haluan edistää sekä täytäntöönpanoa, eh, että myös laajentaa tai ainakin hyödyntää niitä kykyjä, joita ekalla on Euroopan kansalaisten edun hyväksi. Nämä ovat lyhyet loppusanani ja halusin kiittää teitä vielä kovasti kutsusta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet kysymyksistä ja toivottavasti minun ähm, vastaukseni auttoivat teitä näkemään minut hyvässä valossa seuraava viittä vuotta silmällä pitää. Kiitoksia. As I said at the beginning, uh, we... Kuten sanoin aluksi, me aloitimme heti tällä näkemysten vaihdolla, mutta nyt menen ihan alkuperäiseen esityslistaan. Olette nähneet asutuslistan, jos ei vastustusta ilmene, niin sitten voimme pitää sitä hyväksyttynä. Äh, puheenjohtaja Sefcovicin pyyntö on, että ähm, keskustelu hänen kanssaan lykätään 27. Mm, lokakuuta päivällä ja sitten seurauksena kohta 14 ähm, hormonaaliset haitta-aineet otetaan viimeiseksi asiaksi tänään iltapäivällä ja huominen koordinaattorien kokous järjestetään sitten heti äänestysten jälkeen. Eli nämä ovat muutokset esityslistaan. Jos ei kommentteja ole, niin hieno juttu. Sitten muutama asia. Meillä on työryhmä, jonka terveystyöryhmä järjestää. Soledad Capeson ja Alois Peterle järjestävät sen 16. lokakuuta. Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot potilaille. Se alkaa kello neljä ja pyytäisin teitä osallistumaan. Meillä tulee olemaan myös ylimääräinen Envin kokous Strasbourgissa maanantaina 23. lokakuuta 19.30 lähtien. Meidän on äänestettävä herra Eichhautin mietintöluonnoksesta uusiutuvista energiamuodoista. Te olette saaneet tämän asiakirjan ja meillä on tänään tulkkauskaa tällä kymmenellä kielellä. Olette saaneet myös koordinaattorien suositukset ja jos ei huomautuksia ole tämän päivän loppuun mennessä, niin sitten niitä pidetään hyväksyttyinä. No niin, nyt siirrymme sitten esityslistan kohtaan kuusi, joka on keskustelu komission ja EFSAn kanssa muuntogeenisten organismien ympäristöriskien arvioinnin perusteista. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että vihreän ryhmän äh, pyynnöstä koordinaattorit päättivät äh, järjestää tämän äh, keskustelun jossain Envin kokouksissa, eli tänään. Ja ilman lisäkommentteja, vaikka niitä voisinkin tässä tehdä, niin annan puheenvuoro komissiolle ja EFSAlle ehkä yhteensä 15 minuuttia. Annan ensin puheenvuoron Sabine Julikerille komissiosta. Thank you very much. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta tulla tähän keskusteluun. Kuten monet teistä tietävät. Myöhemmin tällä viikolla komissio tulee esittelemään sääntelykomitealla keskustelua ja mahdollisesti lausuntoa ja komission direktiiviluonnosta, jolla muutetaan liitteitä artiklaan 2001-18 EFSA-ohjelmasta ohjeis, ohjeiden pohjalta koskien näitä muutogeenisten organismien ympäristöriskien arvioinnin perusteita. Kyseessä on, ovat GM-tuotteet, jotka on tarkoitettu EU-ssa viljeltäväksi. Komission direktiivin luonnos ja sen tarkistukset on laadittu samoilla linjoilla kuin lailliset velvoitteet, jotka on todettu artiklassa kolme niin sanotussa opt-out-direktiivissä – ne, ovat myös, ne vastaavat myös tuon, artiklan, tuon direktiivin artiklaa, joka koskee sopeutumista tekniseen edistykseen. Jäsenten rauhoittamiseksi totean, että tämä harjoitus ja pitkät keskustelut käytiin EFSAn kanssa, jotta voitiin varmistaa, että kaikki tärkeät ohjesuunta, ohje, ohjekir, asiakirjan kannat saataisiin ehdotuksen mukaan. Ja tämän lisäksi on käyty pitkä, pitkiä laajoja keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa tästä ehdotuksesta, jonka kautta on saatu selvitettyä ja virtaviivaustettua ehdotuksia. Haluaisin vielä korostaa sitä, että tämä teksti kaiken kaikkiaan on tekninen päivitys, eikä se millään tavalla merkitse muutoksia toimintapolitiikkaan tällä alalla – erityisesti kun puhumme tiettyjen direktiivin liitteiden muutoksista. Olemme sitä mieltä, että näiden tarkistusten kautta ensinnäkin täytämme lailliset velvoitteemme, johon meillä oli aikaa huhtikuuhun asti tänä vuonna edelleen. Mielestämme lainsäädäntöä näin vahvistetaan, koska näin voidaan vähentää epävarmuutta nykyisessä menettelyssä ja myös datan, datan toimittaminen voisi vastata nykyistä teknistä kehitystä. Haluaisin nyt tässä kertoa tärkeimmistä muutoksista. Kuten sanoin, perustana oli olemassa oleva EFSAn suuntaviiva-asiakirja ja meitä pyydettiin tekemään työtä sen pohjalta. Otimme tärkeimmät kohdat tästä suuntaviiva-asiakirjasta mukaan. Siinä on mukana nämä kuuden askeleen menettely, muuntogenisten organismien ympäristöriskien arviointia varten ja yksityiskohtia, jotka koskevat GM-organismien ympäristöriskiarviointia ja päätelmiä koskien relevanttia riski alueita. nykyistä. nykyisen menettelyn lisäksi tarkastelimme, tarkastelimme horisontaalisempia asioita, kuten pitkäaikaiset haittavaikutukset, kuten, laa, kuten datan laatu ja muunnostapahtumat. Huomioimme myös sen, että EFSA suuntaviivoja voidaan eh, soveltaa ainoastaan GM-kasvien eh, markkinoille saattamiseksi, kun taas näitä muita asetuksia voidaan äh, soveltaa kaikkiin GM-tuotteisiin, ja ainoastaan markkinoille saattamista varten. Tietyt datavaatimukset eivät selkeästi liity ympäristöriskiarviointiin. Niitä johdonmu- virtaviivaistettiin koskien GM-elintarvikkeita ja rehua, niin että GM-tuotteet on kaikki samalla tavalla lueteltuja ja johdonmukaisesti käsitelty. Voitte ymmärtää, että tämä on aika tekninen harjoitus, niin kuin tästä alustuksesta jo voitte ymmärtää. Tässä todella tarkoituksena on vain sopeuttaa asiakirjoittaa tekniseen kehitykseen. Olemme saaneet aikaisemmin kysymyksiä koskien johdantosan kappaleita. Tässä tapauksessa johdanto-osan kappale 9 erityisesti sen tarkoituksena on selventää asioita koskien GM-lainsäädännön ja torjunta-ainelainsäädännön suhteita. Tämä ei tuo mitään muutoksia toimintapolitiikkaan, vaan, vaan kyseessä on ainoastaan selvennys. Meidän käsittääkseni on, on tärkeää selventää tämä asia tekemällä tarkistusdirektiiviin. Se on tärkeää sekä oikeudellisesti että tieteellisesti. Oikeudellisesti GM-lupaan menetyssä ei voi olla toimia, jotka koskevat torjunta-aineiden käyttöä, koska näihin toimiin voidaan ryhtyä ainoastaan torjunta aineen lainsäädännön pohjalta. Tieteellisempi, tieteellisemmästä vinkkelistä ei ole mitään kokemusta torjuntaa aineita sietävistä viljelykasveista, koska ei ole mitään gm luppia viljelykasveja varten olemassa, joten emme tässä Meillä tässä pitää pitkä historiaa toistaiseksi. Näin ollen ei ole mitään relevanttia kasvinsuojeluaineita, joka olisi, jolle olisi annettu lupaa käyttää sitä GM-viljelykasvien kohdalla. Jos tulevaisuudessa näin olisi, niin näin de, näille olisi annettava lupaa kasvinsuojeluaine lainsäädännön mukaisesti. Lyhyesti näistä kasvinsuojeluaineen luvista. Täällä EFSA on paikalla vastaa, ja se vastaa teknisistä tai tietotaidosta, mutta tämä on kaksiasteinen lupamenettely tehoaineilla hyväksytään EU-tasolla ja toisessa vaiheessa kasvinsuojeluaineet ja niiden käyttö mahdollistetaan jäsenvaltioiden tasolla. Tämä merkitsee, että riskin arviointi jäsenvaltioiden tasolla on pakollista kaikkea käyttötarkoituksia varten, joihin lupaa haetaan. Joten mikäli muutoksia tapahtuu eh, kasvinsuojeluaineiden käytössä, eh, jäsenvaltioiden on tehtävä uusi riskiarvio. Tässä lupamenettelyssä koskien kasvinsuojeluaineita myös eri jäsenvaltioiden ilmasto-olosuhteet ja muut ympäristöä koskevat erot huomioidaan ja jäsenvaltiot voivat ryhtyä tiettyihin riskien lievittämistoimiin johtuen niiden erityisistä tilanteista. Tässä todellakin puhumme kahden vaiheen prosessista. Yhtäältä mahdollisesti gm lupamenettelytyö kun EFSA EU-taso antaa tekee tämän lupatarkastelun ja, ja sitten erikseen erillinen vaihe koskee torjunta-aineiden käyttöitä GM-tuotteissa ja tähän riskiarviointi tehdään jäsenvaltioissa, jotka antavat luvan kyseisen GM-viljelykasvin viljelylle ja siinä otettaisiin huomioon kyseisen jäsenvaltion erityisolosuhteet. tiedoksenne tulevista menettelyä koskevista näkökohdista. Tästä olemme käyneet perusteellista keskustelua EFSAssa sekä jäsenvaltioissa. Olemme ilmoittaneet tästä, tie, te, te, tästä vai, toimesta SFSL ja TBTlle. Ehdotus on ollut myös julkisessa kuulimisessa neljän viikon ajan ja saimme jonkin varan palautetta sidosryhmiltä – ja analysoimme saamamme kommentit ja ne otettiin huomioon mahdollisuuksien mukaan, kun päivitimme ehdotusluonnosta. Lopuksi komission näkemyksen mukaan on selvää, että subsidiariteetti- ja suhteellisuusperiaatteita on täysin kunnioitettu ja kaikki vaiheet vastaavat lainsäätäjien määrittelemiä menettelyvaiheitaan GM-tuotteiden kohdalla, mikäli kysymyksiä herää. Emme ole myöskään ylittäneet täytäntöönpanon valtuuksiamme. Ja kaikkein tärkeintä on se, että olemme nyt täyttäneet oikeudelliset velvoitteet, jotka toinen lainsäätäjä on meille asettanut todella sopeuttamalla lainsäädännön teknisen kehityksen, tekninen kehitys huomioiden ja huomioiden nimenomaan GM-kasvien viljely. puoli tulee vahvistumaan päivittämällä metodologiaa. Kuten sanoin, viimeaikaiset, viimeaikainen tieteellinen kehitys on tässä huomioitu. Kiitoksia sitten herra Tarazona. Thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja, arvon uh, parlamentin jäsenet. EFSAn kannalta katsottuna tietystikin mahdollisuus tehdä riskiarviointia tässä jonkun ympäristöriskeistä on sellainen asia, jossa EFSA voi olla mukana sekä GMOiden että torjunta yhteydessä. Kun on kyse torjunta-aineista, tärkeässä asemassa on vaikuttavan aineen arviointi ja tämän jäsenvaltioiden kontolla käyttää hyväkseen EFSAn johtopäätöksiä parhaimmalla tavalla, parhaansa mahdollisella tavalla silloin, kun kasvinsuojeluaineille kasvinsuojeluaineille annetaan myyntilupa. Tietystikin kaikissa tapauksissa täytyy ottaa kunkin tapauksen yksityispiirteet, yksityispiirteet huomioon EFSAn tietää ohjeistusta, mutta myöskin torjuntaiden ympäristövaikutusarvioiden osalta. Meillä on myöskin PPR-paneelin lausumia jotka kattavat ympäristöriskiarviot. Ja yhtenä vastuullinen on harmonisoida pitkälti tätä asiaa. Lausuntoja ja ohjeistusta on tullut myöskin Jassan tiedekomitealta. Se, tämä ohjeistus kattaa kaikki ne osa-alueet, joilla EFSA on mukana ympäristövaikutusarvioiden yhteydessä mukaan luottuna ja torjunta-aineet. Kun arvioidaan torjunta-aineita, tavoitteiden harmonisointi on riskin johtajien lopullinen, lopullisesti päätettävä. Mitä torjuntaan niin tulee? Tällä hetkellä työ on kaiken kattavaa, hyvin laajaa. Tietystikin lainsäätäjän tehtävänä on tehdä päätöksiä, ei jossa päätöksiä tee, mutta tietysti sitä kannattaa katsottuna haluamme vahvistaa sen, että kun arvioidaan torjunta-aineita, Ensin asioita arvioidaan eu tasolla vaikuttavan aineiden osalta mukaan ottana kaikki potentiaaliset ympäristöriskit ja myöskin riskit koituvat GMOista ja toiseksi sitten jäsenvaltiota voivat lupamenettelyn kautta saada joka ikisen kasvi, kasvin ja kaikki aineet tarkas, tarkkailuun siten, että kunnitetaan torjuntainen lainsäädäntöä. Tietystikin me emme ole päätöksentekijä tässä prosessissa, mutta voimme vahvistaa sen, että ympäristöriskien arviointi, kun on kyse torjunta ja GMO-kasveista, tätä koskeva lainsäädäntö tuo erittäin korkean suojan tason, niin korkean kuin sitä lainsäätäjäkin edellyttää, kun on kyse torjunta-aineista esimerkiksi. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Nyt kollegat, jotka ovat kiinnostuneita. Minulla on muutama puheenvuoropyyntö. Kirjaa ne vain ylös. Herra Brennan. No, tämä ikuinen Brexit-kysymys GMOista on skenaario, jossa Euroopan unionin ulkopuolella yhdistynyt kuningaskunta kulkee GMO-tietä ja EU ei kulje GMO-tietä. Voisitteko hiukan spekuloida, mitkä tulos tällä voisi olla? Kiitoksia. Edustaja Haasekamp. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minulla olisi koko joukko kysymyksiä Ensimmäinen tulee tässä velvollisuudet noudattaa GMO-direktiiviä vuonna 2002 ja ESAn suuntaviivät julkaistiin vuonna 2010. Ja nyt kun halutaan tehdä muutoksia direktiiviin, niin herää kysymys, eikö nyt olisi aika saada teknistä ja tieteellistä tietoa ennen kuin ryhtyä muuttamaan vuoden 2010 säännöksiä. Noin vain. Miksi on kestänyt näin kauan? Miksi odotettiin niin kauan, että tuli, tuli kiistoja tai huomautuksia teollisuuden puolelta ja jäsenvaltioista ennen kuin asiaan ryhdyttiin? Entä sitten teknisen puolen muuttaminen? Koneeltaan mukauttaa lainsäädännöstä viimeisimpään, ottaa huomioon viimeisimmän teknisen ja tieteellisen tiedon. Pitäisi tehdä enemmän. Eikö voisi kuvitella jonkinlaista asteittaista muuttamista? Ja tämä olisi paljon enemmänkin kuin vain tekstin että Tämä ei kuitenkaan tule ilmi peruslainsäädännöstä, esimerkiksi huolellisuusperiaate, se, että tarkastetaan pitkän aikavälin vaikutuksia ja myöskin kertymistä, kerransvaikutuksia. Missään ei näy mitään tietoa tästä. Mielestäni tässä on hukattu mahdollisuus tehdä paljon enemmän asian puolesta Euroopan parlamentissa. Se aina silloin, kun GMOita on hyväksytty lisää, olemme ne pistäneet kampoihin, mutta tällainen toiminta ei ole minun mielestäni niin hedelmällistä, e-, eikä komissiokaan voi jättää tätä asiaa noin vain sikseen. Tänä aamuna puhuttiin jo teollisuuden alan mahdollisuudesta vaikuttaa tieteelliseen tutkimukseen ja myöskin EFSAn lausumiin. Minua kiinnostaisi eräs asia. Uskotteko te nyt todellakin, että tämä ehdotus jota ollaan tekemässä. Uskotteko, että tämän suhteen Euroopan parlamentti voi olla rauhallisen mielin sen suhteen, että näin ei käy? Joo, Mr. Hausling. Kiitoksia, edustaja Hoisling. Niin, paljon kiitoksia. Minä en ihan ymmärtänyt ja siksi vielä kysymys komissiolle. Ymmärsinkö oikein, missä tulevaisuudessa tehdään ympäristötarkistus torjunta-aineille, mm, sietokykyisille GMOille. GMO-asetuksen mukaan vai torjunta-aineasetuksen mukaan? Minulla on se vaikutelma, että haluatte laajentaa tätä, että torjunta hyväksytään sitä jäsenvaltioiden avulla. Mielestäni ei ole kovinkaan järkevää toimia näin. Kyllä teidän täytyy nyt ottaa kantaa, minne tämän oikein sijoittaisitte ja mikä olisi järkevintä. And Mr. Ballas ja edustaja Balas. Jotakin kysymyksiä ensinnäkin. Samantyyppisiä kysymyksiä lisää, eli tästä juridisesta tiestä tulevaisuudesta ja millaisia, millaisia käsityksiä teillä on tällä hetkellä klassisten GM-tuotteiden leviämisestä. Palaan sitten muihin asioihin myöhemmin. Sitten uudet GM-organismit Paljon työtä on tehty uusien hybridien parissa ja niin edelleen. Käydä taistelu siitä, luokitellaanko ne GM-organismeiksi vai ei. Missä vaiheessa EFSA tässä menee? Erityisesti mitä tulee tieteelliseen määritelmään näiden hybridikasvien osalta. Sitten sääntelyvaatimukset Tämä kysymys on komissiolle. Missä vaiheessa tämän asian parissa ollaan? I don't have any other names on my list. Muita nimiä minulla ei listallani ole. Jo, eli jos näin on, niin sitten käännyn ensin Rouva Julicherin puoleen. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja mahdollisuudesta vastata tässä meidän täytyy olla hyvin eh, selkeitä sen suhteen, mitä komissiolta pyydettiin ja mitkä sen toimivaltuudet ovat näissä puitteissa. Kuten jo aikaisemmin mainitsen, me vastaamme tässä oikeudelliseen velvoitteeseen direktiivi 2001-18 kolme artiklan mukaisesti. Se antoi meille selvän, mutta hyvin kapea-alaisen mandaatin päivittää liitteet ja integroida se ohjeistus, joka EFSassa oli tämä 2010 ohjeistus, integroida se, mitä tulee ympäristöriskeihin, jotka syntyvät geneettisesti modifioiduista, geneettisesti muunnelluista kasveista. Ja tässä varmaan nyt sitten vastasinkin useampaan niistä kysymyksistä, jotka yrittävät sanoa, että ehkä tämä hyvin kohdistettu rajallinen muutos on menetetty mahdollisuus tai ei oteta huomioon, mitä uusia teknologioita on, uusia mm, tulkintamenetelmiä, uusia teknologioita GMOissa. Älkää ymmärtäkö minua väärin, mutta komissio on saanut tässä hyvin kapea-alaisen mandaatin ja tuon mandaatin me täytämme ja tämä mandaatti viittaa myös tähän, äh, kun viitamme tähän relevanttiartikkeliin 27, se on kapea-alainen myös siksi, että että meidät on pyydetty sopeutumaan vain tekniseen edistykseen. Eli jotkut ehkä haluavat, että tätä direktiiviä muokataan, niin siihen meillä ei kuitenkaan ole toimivaltuuksia. huhtikuusta 2017. No sitten vaan tähän, että kuinka paljon aikaa tähän on kulunut mandaatti pyysi meitä toimimaan 3. huhtikuuta 2017 mennessä ja periaatteessa näin teimmekin. Teimme ehdotuksen silloin ja siitä lähtien olemme käsitelleet menettelytavallisia eh, kysymyksiä, olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa eh, useammissa eh, pysyvissä sääntelykomiteoissa joten tämä on aikataulu, joka alusta asti oli suunniteltu. Se on myös aikataulu, joka huomioitiin Euroopan elintarviketurvallisuusohjausasiakirjassa vuodelta 2010 ympäristöllinen riskinarviointi, joten meillä on vain hyvin rajattu toimiala, jolla voimme toimia. Sitten oli kommentti, että tämä tarkistus on enemmänkin kuin vain tekninen muutos. Voin olla tarkempi sin suhteen, mitä ovat nämä tekniset muutokset. Ne ottavat vuoden 2010 EFSA ohjausasiakirjan tärkeimmät elementit. Siinä puhutaan tästä kuuden vaiheen metodologiasta GMOiden ympäristöriskin arvioinnissa, jonka pitäisi myös vastata eh, herra Hoislingin kysymyksiin, joka kysyi, että missä tuo GMOiden ympäristöriskin arviointi tapahtuu, kun on kyse tästä GMO-piirteestä, eh, niin se tapahtuu GMO-organismien tieteellisen arvioinnin puitteissa. Se, mihin viittasin, on tietyn torjunta-ainetuotteen äh, riskin arviointi, torjunta-ainetuote, jota käytetään tuohon GMO, niin se äh, tapahtuu paljon syvällisemmin kuin tuon torjuntainen ainelainsäädännön puitteissa, joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden olosuhteet, missä tuota kasvia aiotaan viljellä. Ja me emme saa unohtaa, että meillä on viljelydirektiivin mukaisesti tämä opt-out-mahdollisuus. On rajallinen määrä jäsenvaltioita, jotka mahdollisesti valitsevat näiden kasvatuksen. Mutta suurin osa ympäristöriskin arviointia, kun on kyse GMOista, tapahtuu GMO-viljelykasvi puitteissa. Tämä toinen osa tapahtuu myöhemmin ja Siinä vaaditaan tarkempia tietoja, jotka liittyvät tähän nimenomaiseen kasvinsuojeluaineeseen suhteessa tuohon GMO-viljelykasviin. Ja minun pitää varmaan vielä toistaa, että tällä hetkellä ei ole eh, yhtään kasvinsuojeluaineelle eh, sietokykyistä viljelykasvia, jolle on annettu lupa EU-ssa, joten meillä ei ollut tarvetta kerätä lisätietoja, mutta kuten EFSA on sanonut aikaisemmissa lausunnoissaan, riskinhallinnointitoimenpiteet torjunta-aineiden käyttöä varten voidaan arvioida silloin, kun arvioidaan torjunta-aine Toivottavasti tämä oli riittävän selvästi sanottu, miksi tämä soveltusala ja se tosiaan löytyy direktiivin 2001-18 artiklasta, mikä on soveltamisala, mikä on aikaraja, mikä on se konteksti, jossa toimimme ja mitä elementtejä tästä ohjausasiakirjasta Tämä on siis tämän säädöksen tekninen päivitys tämän artiklan mukaisen soveltamis liikkumavaran puitteissa. Kiitoksia. Thank you very much. I'm in... Kiitoksia paljon. Minä olen itse tiedemies, joten en pysty vastaamaan poliittisempiin kysymyksiin, joten keskityn niihin kysymyksiin, joihin liittyy tieteellistä puolta enempi. Tätä parlamentti varmaan EFSAlta odottaakin. Mitä tieteellisiin arvioihin tulee? Voin vain vahvistaa, että sekä GMOiden, gemokasvien että myöskin torjunta osalta on tehtyjä tiettyjä tieteellisiä arvioita lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutuksia kun arvioidaan, kyse on riskiarvioinnista, joten Silloin on kyse myöskin siitä tavasta, millä näitä käytetään. Torjunta-aineita, joita käytetään GMOiden yhteydessä, ovat tämän asian, jossa riskit eivät kohdistu niinkään itse kasviin, vaan kaikki riippuu siitä, miten torjunta-ainetta käytetään ja myöskin torjunta-aineen ominaisuudet vaikuttavat. EFSA arvioi vaikuttavia aineita ja kukin jäsenvaltio voi sitten määritellä käyttöehdot silloin, kun lupa anomuksia tehdään. Joten tieteelliseltä kannalta on järkevää tarkastella ympäristövaikutusta torjuntarajan käytön osalta silloin, kun on kyse perinteisistä kasveista tai GMO-kasveista. Tämä kaikki täytyy hoitaa torjunta-aineasetuksen valossa. Toinen elementti liittyy vaihtoehtoihin. Mitä vaihtoehtoja on? kenttiselle muuntelulle. Tietystikin parlamentin komission neuvoston tehtävänä on tehdä päätökset, liittyvät sääntelyyn. Mikä on olemassa muun, muun tyyppisiä muutoksia, joita tarvitaan lainsäädäntöä, lainsäädäntöä muuttaa, niin se on komission neuvoston ja parlamentin tehtävänä tehdä päätös. Metodologiaa käytetään muutosten tekemisen yhteydessä – on työtä, jossa tarvitaan riskiarviointia. Me olemme nyt tekemässä jo riskiarviointeja siltä varalta, että lainsäätäjä haluaa muuttaa säännöstä. Kiitoksia hyvät kollegat. Tähän päättyy tämä kohta esityslistallamme ja sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, joka on äm, joka on keskustelukomission kanssa ehdotukseksi delegoiduksi säädöksi hormonaalisiin haitta-aineisiin sovellettavia tieteellisiä perusteita koskevasta ehdotuksesta. Ja komission edustajalla on nyt puheenvuoro maksimissaan 15 minuutiksi. Herra Berend, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja delegoitu säädösluonnos, jonka komissio on hyväksynyt, koska koskee komission valvotteen täytäntöönpanoa liittyen artiklaan 5.3 biosidiasetuksessa, joka kautta ehdotetaan kriteerejä hormonitoiminta häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskien näillä korvattaisiin väliaikaiset kriteerit, jotka asetuksessa on vahvistettu toistaiseksi. Nämä liittyvät erityisen lausekkeeseen artiklassa 5, jossa on poissulkevat kriteerit silloin, kun tehoaineita ei voida hyväksyä biosidin tuotteissa käytettäväksi ja näihin kuuluvat eh, hormonitoimintaa häiritsevät aineet jotka ovat haitallisia ihmisen terveydelle. Komissio, kun se ehdottaa delegoitua säädöstä, on ensinnäkin kuullut asiantuntijoita laajasti. Heidän joukossaan on aina ollut myös yksi tai useampi Euroopan parlamentin edustaja. Olemme myös päättäneet, että me esittelen ainoastaan kriteereitä, jotka liittyvät hormonin hormonihäiritsijöihin koskien ihmisen terveyttä, vaan myös huomioiden ympäristövaikutukset. Tarkoituksena on saada aikaan selvyyttä niin, että kaikki toimijat siis hakevat yhtiöt ja jäsenvaltioiden viranomaiset, kun ne arvioivat yhtiöltä tulevia hakemuksia, että näillä kaikilla olisi samat kriteerit käytettävissään ja tämä tuo panempaa ennakoitavuutta kuin nykytilanne, jossa tällaisia ympäristökriteerejä ei lainkaan ole vahvistettu. Haluaisin vielä korostaa sitä, että kun näitä, tätä delegoitua asetusta on ehdotettu, niin komissio on tietenkin kiinnittänyt huomiota rinnakkaisiin prosessiin, jolla ehdotetaan hormonihäiritsijöiden kriteerejä myös torjunta-aineasetusta varten. Tehän muistatte, että tätä asetusta koskeva keskustelu käytiin vasta viime viikolla. Sisällön puolelta ehdotukset ovat samanlaiset, koska komissio uskoo, että kun tehoaine on aina sama, biosidituotteissa ja kasvinsuojeluaineissa, niin näin ollen ei olisi mitään järkeä asettaa erilaisia kriteerejä, niin että yhdessä kontekstissa aina luokitettaisiin hormonihäiritsijäksi, toisessa ei, joten sisällön puolelta tämä vastaa täysin asetusta, joka esiteltiin kasvinsuojeluaineita varten. On tärkeää mielestäni korostaa sitä, että johtuen vähän erilaisesta sääntelykontekstista, niin BPR-osassa osassa on otettu huomioon ainoastaan vaikutukset ihmisten terveyteen ja tämän lisäksi on sääntelyjä biosidivalmisteasetuksessa, jonka, joka mai mahdollistaa poikkeuksellisesti hormonihäiritseeksi luokitellut tuotteet silloin, kun tehdot ehdot täyttyvät Tämä on siis vähän joustavampi kuin mitä, mitä suojelua tai torjunta-aineen asetuksessa olisi ollut. Meidän käsittääksemme kriteerit merkitsevät selkeä edistystä verrattuna väliaikaisiin kriteereihin – koska väliaikaiset kriteerit eivät ole asiallisia, koska ne eivät toimi niin kuin pitäisi. Siellä kyllä tunnistetaan äh, aineet hormonihäiritsijöiksi, vaikka ne eivät olisi sellaisia, ja toisaalta tietyt äh, hormonihäiritseeksi todetut äh, aineet jäävät luokittelematta sellaisiksi. Meidän käsittääksemme on tärkeää saada tämän delegoitu säädös voimaan mahdollisimman pian – Tämä tuo muassaan merkittävää edistystä verrattuna nykytilanteeseen ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun kannalta. Uskomme, että nämä kriteerit, joita ehdotetaan, suojelevat ihmisen terveyttä ja ympäristöä. Ne perustuvat määritelmille ja periaatteille, jotka, ovat, jotka vastaavat viimeisintä tieteellistä tietoa ja kemikaalilainsäädäntöä laajasti. Ne perustuvat laajasti hyväksyttyihin määritelmiin WHOlta koskien sitä, mikä hormonihäiritsejä on. Niiden tarkoituksena on tunnistaa tunnetut ja oletetut hormonihäiritsijät kaiken saatavilla olevan tieteellisen tiedon perusteella, mukaan lukien näyttö ihmisten ja eläinten terveydestä, in vitro ja muu data on käytössä. Eli eläinten terveyttä koskevaa dataa pidetään tärkeänä ihmistenkin terveyden kannalta, mikäli ei toisin ole todistettu. Näin voidaan todeta, että suoja, tu, suoja vastaa CLP-asetusta, joka koskee syöpää aiheuttavia geenimuun, geneettisiä tai muita ongelmia aiheuttavia kemikaaleja niiden merkintä ja pakkausta tässä on arvioitu kaikki satavalla tieteellinen tieto ja tätä voidaan verrata eh, CLPn asetuksen eh, muihin vaarallisten aineiden käsittelyyn. Olemme myös e- erikseen esittäneet, että pitäisi riittää biologisesti mahdolliset linkit eh, haittavaikutuksien ja hormonallisten haittavaikutusten välillä, jos otetaan huomioon se, että on aika vaikeaa kokeellisesti osoittaa syy- ja seuraus suhteita tiukasti määriteltynä, joten ehdotuksemme suojelee terveyttä jopa enemmän kuin tämä syy- ja seurauskäsite, jota WHO-määritelmät edellyttävät. Asiasta on aika pitkällisesti valmistelun aikana keskusteltu, koska sitä pitäisikö erityisesti mainittaa muista tuotteista saadut tiedot horisontaalisesti. Tämä on mahdollisuus, vaikka ei sitä selkeästi mainitakaan sääntely delegoidusta säädöksessä. Tämä johtuu siitä, että olemassa olevassa asetuksessa mainitaan niin tämä read across mahdollisuus datavaatimusten osalta, eli käsite on jo mukana selkeästi asetuksessa ja näin ollen, kuten aikaisemmin totesin, kun ajatellaan näyttöperustavaa lähestymistapaa, voidaan selkeästi käyttää näyttö, dataa myös muista tuotteista ja niitä voidaan sitten hyödyntää kyseessä olevaan äh, aineen kohdalla. Toinenkin asia, josta keskusteltiin valmistelussa pitkästi, koskee sitä, että ehdotuksessa käsitellään joko tehoaineen tunnistamista tai sitten biosidiaineissa olevia lisäaineita, jotka voivat olla hormonihäiritseitä. Tästä on tullut aika paljon keskustelua, koska jotka asiantuntijat uskivat, että komissiolle annettiin, annettu mandaatti koski ainoastaan tehoaineita, mutta näin ei kuitenkaan ole. Oikeudellinen analyysi on vain selkeä. Mandaatti mahdollistaa myös näiden lisäaineiden mukaan ottamisen, eikä olisi ollenkaan loogista että kriteeriä sovellettaisiin ainoastaan tehoaineisiin näissä bioside, biosidiformuloissa eikä muihin aineisiin, vaikka, vaikka altistusmalli olisi suurin piirtein sama. Tässäpä ehkä olikin nyt tässä vaiheessa kaikki, mutta olen tietenkin valmis vastaamaan kysymyksiin ja kommentteihin, joita minulle mahdollisesti osoitetaan. Kiitoksia. Thank you very much. Now, uh... Kiitos oikein paljon. Ja nyt uh, on mahdollisuus heittää kysymyksiä. Kerätäänpä nyt ensin äh, tähän listaan nimiä. Niin, kyllä. Mennään näin teidät, Rova Prostet. Niin. Kiitoksia tästä selvityksestä, jonka juuri kuulemme. Minä kuulun niihin, jotka olivat viime viikolla äänestyksessä vähemmistössä. Ikävää kyllä, äänestyksessä hävisimme. Olisin sitten kysymyksen. Tietäisin, olisin kuulla, mitä tietoa on saatu jäsenvaltioiden suunnalta, kun on kyse GMOista. Jäsenvaltioiden näkemykset ovat kovin kaukana toisestaan. Jotkut haluavat komissiota ehdotusta, toiset jotain muuta, ja sitten loppujen lopuksi kaikki tekevät, mitä haluavat. Kuinka sitten tällä tavalla voidaan ratkaista GMO-ongelma? ja kemission suunta. Missä tilanteessa ollaan neuvoston puolella? Onko sillä näkemyksiä saatu muuttumaan? Voidaanko kuvitella, että loppujen lopuksi saataisiin vihdoinkin sellainen tilanne aikaan, että olisi todellinen Euroopan unionin kanta GMOihin? Sitä nyt on odotettu jo hyvin pitkään ja hartaasti. Kiitoksia, edustaja Guteland. Kiitoksia äh, puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle tästä esityksestä. Meillä on yksi yksinkertainen kysymys. Miten teidän delegoitussäädöksenne äh, vaikuttaa biosidituotteiden myyntikieltoon yleisölle, eh, sellaisten biosidien, joilla on hormonihäiritsijä eh, vaikutus eh, tämän biosidiasetuksen 19.4d artiklan mukaan. Jos tämä delegoitu asetus astuu voimaan, niin onko tämä kielto vielä voimassa? Koska tässä puhutaan ainoastaan endokriinisista aineista ei kohde organismeille vai ei? Ja tämä on suora kysymys ja odotan suoraa vastausta komissiolta. Edustaja Gerling. Yes, thank you. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sitten kysymyksen, joka liittyy seuraaviin toimenpiteisiin. Seuraaviin vaiheisiin. Kuulin komissiolta eri tasoilta enemmän kuin kerran, että todennäköisesti komissio ei ryhdy enää lisätoimenpiteisiin sen jälkeen, kun viime viikolla asiasta äänestettiin. Kenties komissio kuitenkin pohtii uudelleen tilannetta, näin luulisin. Totesin vain, että olen huolissani syntyneistä viiveistä. Kun pitäisi ottaa viimeisin tieteellinen tieto huomioon, niin missä vaiheessa saadaan mahdollisuus soveltaa tätä uusintaa tieteellistä tietoa – Erityisestikin olen huolestunut myöskin viime viikkoisen äänestyksen jälkeen, mikä saadaan vääriä tuloksia sekä myönteisiä että kielteisiä. En usko, että kukaan tällaista haluaa. Äänestyksenkään valossa mietinkin, miten komissio toimia, kun se kehittää horisontaalista tieteellistä näyttöä, joka soveltuisi lukuisiin lainsäädäntöaloitteisiin tai säädöksiin. Onko komission jonkinlainen suunnitelma, jolla tämä asia hoidetaan, ja mitä voimme odottaa komission tässä suhteessa? Thank you. Uh, kiitoksia. Edustaja Dalli. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komissiolle. Ja kuten kaikki tiedämme, parlamentilla on hyvin selvä kanta komission ehdotuksesta hormonaista haitta-aineista, kun on kyse torjunta-aineista. Me voimakkaasti hylkäsimme komission yrityksen ottaa käyttöön poikkeuksia, jotka eivät olleet laisinkaan asetuksen soveltamisalan mukaisia, mutta minulla on kysymys komissiolle tässä yhteydessä. Mitä komissio aikoo tehdä tälle biosidiehdotukselle, erityisesti kun otetaan huomioon, että saattaa syntyä suuria eroja sääntöjen ja biosidi- ja torjunta-ainekriteerien välillä. Ja toinen asia, Euroopan parlamentti on useaan otteeseen pyytänyt, että luotaisiin tieteellisesti vahvat horisontaaliset kriteerit, joka määrittelee, mikä on hormonaalinen haitta-aine niin, että voidaan suojata ihmisiä ja ympäristöä näiltä haitta-aineilta, mutta meillä on vielä voimakkaita ongelmia tämän delegoidun säädösluonnoksen suhteen, kun on kyse todistetaakasta. Tämän ehdotuksen mukaisesti aineita ei voida pitää hormoniaalisina haitta-aineina, kun ei ole tietoa haittavaikutuksista, miten komissio aikoo edetä, mikä lähestymistapa sillä on ja miten se voi perustella lähestymistapansa. Thank you. Uh... Kiitoksia. Edustaja Hasekamp. Ja, dank u Kiitos puheenjohtaja. Viime viikolla me äänestimme kriteereistä torjuntaaineiden yhteydessä Strasbourgissa äänestettiin. Euroopan parlamentti osoitti että se ei ole teollisuuden lobattavissa ja että se ei halua, että politiikkaa tehdään takauven kautta eikä hyväksy enää komission puolivillaista toimintaa. Nyt kuitenkin tänään luetellaan tismalleen samoja kriteereitä biosidien yhteydessä. Mielestäni tämä on suorastaan käsittämätöntä. Sitten niin komissio ei saa tästä päästä niin kuin koiraverästä, ympäristöjärjestöitä, lääkäreitä ja kaikki muutkin ovat huolissaan hormonallisista haitta ja heikoista kriteereistä yhteydessä. Euroopan parlamentti on lähettänyt selkeän viestin teidän suuntaanne ja ehdotuksen, joka liittyy hormonallisiin haitta-aineisiin ja suhtaudutte tähänkin hyvin epämääräisesti ja hyvin puolivillaisesti ja minusta tämä on suorastaan käsittämätöntä. Edustaja Delay. Madame la Présidente, ma collègue... Kiitos puheenjohtaja Francis Grostet sanoi jo äsken erään asian, joka minunkin askarruttaa. Emme todellakaan ole samaa mieltä tästä vastalauseesta, joka esitettiin. On parempi, että on huono lainsäädäntö kuin että ei lainsäädäntö ollenkaan, tai puhutaan lainsäädäntöä. Tänä päivänä tämä koskee Hormonsi että minä olen suhteellisen huolissani, kun on kyse kansalaisten terveyden suojelusta, koska mikään ei suojele kansaisia tänä päivänä näiltä hormonseilta haitta-aineilta. Haluaisinkin tietää komission suunnalta, mitä aikeita komissiolla on, mihin toimiin komissio aikoo välittömästi ryhtyä tai kahden, kolmen tai kymmenen vuoden kuluttua – mitä se tulee esittämään, jotta voitaisiin suojella kansalaisia ja heidän terveyttään. Uh, Tähän päättyy puhujalistani, eikä kukaan muu halua puheenvuoroa. Sitten käännyn komission puoleen. Herra Berend, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja kiitän jäseniä heidän kommenteistaan ja kysymyksistään. Haluaisin aloittaa kysymyksestä, joka edustaja Grostet esitti liittyen tilanteeseen jäsenvaltioissa. Neuvosto on päättänyt tai on päättämässä, ettei se aio esittää vastalausetta tälle delegoidulle säädökselle, joka koskee kriteerejä biosidiasetuksessa, eli neuvosto ei siis tule esittämään vastalausetta delegoidun säädöksen voimaan astumiselle. Kysymys, joka liittyy kriteerien vaikutukseen. 19.4d-artikla, jossa kielletään biosidituotteiden eh, myynti sellaisten tuotteiden, joilla on hormonaalinen haittavaikutus suurelle yleisölle. Minua on pyydetty vastaamaan suorasti, joten yritän tehdä tämän. Luita kysymys perustuu samaan syyhyn, mikä aiheutti tuon vastalauseen viime viikolla, nimittäin määräys, joka koskee hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamisen liittyen ympäristöön ja erittäin äh, rajalliseen äh, organismiryhmään, jotka eivät ole kohdeorganismeja. Kuten jo viime viikolla selitin, ja voin vain toistaa sen, ne aineet, jotka joiden äh, piti olla tämän soveltamisalan alaisena, ovat aineita, joilla on tarkoitettu ähm, hormonaalinen haittavaikutus hyönteisiin ja jota pidetään hyödyllisempänä niiden toksisuusprofiilin kannalta. Mutta kuitenkin tämä 19.4d artikla BPRssä ei viittaa hormonihäiritsijöihin kohdeorganismeissa ja muissa kuin kohdeorganismeissa myös aineet, joiden pitäisi olla hormonihäiri häiritsevä vaikutus kohdeorganismeissa äh, olisivat tämän lausekkeen alkaisena, alaisena samoin kuin aineet, joilla on hormonihäiritsevä vaikutus muissa kuin kohdeorganismeissa. Eli nämä äh, kysymykset, jotka liittyvät muihin kuin kohdeorganismeihin, ei muuta tätä ja artikla soveltuu täysin ja tällaiset tuotteet jotka sisältävät näitä organismeja, niin niitä ei voida myydä suurelle yleisölle. Sitten äh, edustaja Görling ja edustaja Delay kysyivät, mitä aiomme tehdä seuraavaksi. Äh, tämä tietenkin riippuu vähän siitä, mitä tapahtuu nyt täällä parlamentissa. Äh, tämän delegoidun säädösluonnoksen suhteen ja meidän on ensin katsottava, mikä sen kohtalo on ennen kuin ryhdymme eh, suunnittelemaan tai sitoutumaan eh, mihinkään tai tekemään uusia ehdotuksia eh, hormonaalisten haitta-aineiden suhteen torjunta-aineissa. Olen samaa mieltä siitä, että kriteeriä pitäisi olla johdonmukaisia ja samanlaisia. Tietenkin se reitti, jota kuljemme, riippuu siitä, mitä tälle delegoidulle säädökselle tapahtuu. Laajemmalti ajateltuna komissio on jo ilmoittanut, että se aikoo tehdä ehdotuksen strategiasta, uudesta hormonaalisten haitta-aineiden strategiasta, mutta olemme vasta varhaisessa harkintavaiheessa ja näiden kriteerien kohtalo ja samoin torjunta-aineiden kriteerien kohtalo vaikuttaa tietenkin tähän harkintaan. Olemme samaa mieltä edustaja Görlingin kanssa siitä, että väliaikaiset kriteerit sekä biosidien että torjunta-aineen suhteen eivät ole käyttötarkoitukseen sopivia kriteerejä. Ne pitäisi korvata kriteerein, jotka ovat sopivia. Ja edustaja Dalli ja edustaja Haasekamp sanoivat, että meidän ehdotuksemme eivät heidän mielestään ole riittävä tai sopiva, koska siinä vaadittaisiin liian korkeaa todistustasoa. Olemme eri mieltä. Todistustaso, jota vaaditaan, on täysin verrattavissa Ähm, muihin vaarallisiin äh, vaikutuksiin, esimerkiksi karsinogeenisyys, mutageenisyys äh, ja muut. Ei ole aina tarpeen, että on tietoa juuri äh, tästä tietystä aineesta ja todistus vaikutusta voi saada myös toisin keinoin. Se, että vaadittaisiin liian korkea todistustaso, ei ole mielestäni perusteltu, ja ainoastaan kokemus kriteerien täytäntöönpanosta osoittaa meille, että onko näin. Ja siksi me olemme ehdottaneet raportointi- ja uudelleenarviointivaatimuksia viimeistään seitsemän vuoden kuluttua, mutta tietenkin tämä voitaisiin toteuttaa myös aikaisemmin, jos käy ilmi, että ne ovat oikeassa, jotka sanovat, että nämä kriteerit ovat liian vaativat. Me emme usko sitä, olemme sitä mieltä, että se mitä on ehdotettu on täysin linjassa muiden vaarallisten aineiden suhteen ja siksi voimme saavuttaa korkean ihmisten ja ympäristön suojan tason. Kiitoksia. Kiitos, koska meillä on aikaa niin mahdollistan suoran kysymyksen, jos sellainen on. Edustaja Guterland. This is actually for you. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on oikeastaan teille. Haluaisin kiittää komissiota hyvin selkeistä vastauksista kysymyksiin koskien tätä kieltoa, että kielto pysyy voimassa. Nyt haluaisin kysyä teiltä puheenjohtajana tässä valiokunnassa. Voisitteko saada tämän lupauksen kirjallisena niin, että kirjoittaisitte komissiolle, niin että saisimme selkeän kirjallisen vastauksen komissiolta. Sellaisena kuin sen saimme tänään suullisesti, mutta saisimme sen kirjallisena. Tämä olisi pyyntö teille. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Kiitos oikein paljon. Edustaja Guteland, kirjaamme sen ylös. Kiitän komissiota, kiitän kollegoita. Me olemme ajoissa tänään, mutta tässäpä tämä. Nähdään huomenna aamulla kello yhdeksän. Kiitos.